Mrs. President Marshallin saarten tasavallan presidentti, Euroopan komission puheenjohtaja, ministeri Dalli, hyvät kollegat. Pariisin sopimus on ollut historiallinen saavutus kansainvälisessä yhteisössä. Maailmanlaajuisesti ensimmäinen kansainvälinen